riittävä. Siksi eh, yhdyn kollegoiden vaatimukseen, jotka edellyttävät tämän vastuvapausprosessin terävöittämistä. Kiitokset hyvät kollegat. Ennen kuin jatkamme edelleen puhujalistaa, haluaisin pienen väliilmoituksen. Artiklan 216 mukaan työjärjestyksessä minun täytyy ilmoittaa tiettyjä mietintöjä, koska tässä on tietyt määräajat sallinette minulle tämän keskustelun eh, keskeyttämisen. Neljä ker- ilmoitusta Ensinnäkin vastuuvaliokunnat eh, ovat eh, ottaneet eh, nämä neljä tekstiä. Ensinnäkin, joka liittyy Euroopan parlamentin kantaan, joka on määritelty 24. marraskuuta 2010 liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä elektroniikkalaitteissa. Toiseksi niin Euroopan parlamentin kanta, joka on määritelty 16. helmikuuta 2011 ensimmäisessä käsittelyssä liittyen direktiiviin Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken. Ja kysymys on muuttaa 2001 218 EY, jossa kysymys on lääkeaineiden äh, äh, käyttöä, äh, väärennettyjen lääkeaineiden käyttöä ja sitten kolmas ja liittyy 23. huhtikuuta 2009 tehtyyn päätökseen neuvoston ja parlamentin direktiivin muuttamisesta 2616 EY Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteydessä, jossa on kysymys tekijän oikeuksien suojelemisesta ja siitä, mitä parlamentti on ensimmäisessä käsittelyssä 11 marraskuuta 2010 päättänyt aiheena vaihtoehtoiset rahoitusrahastot, investointirahastot 2957 EU samoin kuin asetukset 1060 ja 1090 ja 1095 ja työjärjestyksen mukaan tämä ilmoitukset on hyväksytty, ellei kahden vuorokauden sisällä tästä ilmoituksesta jokin ryhmä ilmoita, että se haluaa, että näistä äänestetään. Kiitos. So, jetzt machen wir weiter mit den Hyvä. Sitten jatkamme eteenpäin. Seuraavaksi edustaja Makovei kolme